Ladies and gentlemen, dear colleagues, Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. Haluaisin aloita, aloittaa, avata nyt yhteisten valiokunta kokouksen AFET, TV ja budjettivaliokuntien yhteiskokouksen ensimmäinen kohta esityslistallamme on esityslistan hyväksyminen. Haluatteko kommentoida tähän jotain? Herra Castaldo. Äh, minä kyllä tiedän, te aina haluatte puheenvuoron. Nimenne on nyt puhujalistassa. Seuraavaksi puheenjohtajan ilmoitukset, niitä ei tietenkään ole. Kohta kolme kokouspöytäkirjojen hyväksyminen. Onko näihin mitään kommentteja? Ei tarvitse olla seuraava kohta neljä. Euroopan kestävän kehityksen rahasto sekä EKKRn takuun ja EKKRn rahaston perustaminen. Haluaisin toivottaa teidät tervetulleeksi tähän yhteiskokoukseen. Kuten tiedätte, sitten tämän lainsäädäntöehdotuksen pitäisi olla merkittävä elementti, kun me EUna haluamme puuttua maahanmuuton perussyihin ja haluamme edistää Afrikan ja EUn naapuruston kehitystä. Viime viikkoina valiokuntamme ovat käyneet keskustelua komission ja Euroopan ulkoasianhallinnon kanssa sekä useiden eri toimijoiden kanssa ja esittelijät ovat esittely, mietintöluonnoksensa esittäneet 386 lainsäädännöllistä tarkistusta. Äänestys pitäisi olla 24. huhtikuuta. Ennen kuin pyydän esittelijöitä esittelemään mietintönsä, käännyn tässä yhteispuheenjohtaja herra Artemin ja herra Bolgarin puoleen. Hän on täällä Linda McAvenin Kevin puheenjohtajan puolesta. Herra Agvi, haluatteko lisätä tähän muutaman sanan? Morris, ette? Selvä. Ah, ole hyvä. Puhujalla ei ole mikrofonia. Pour remercier de nous accueillir haluaisin kiittää kutsusta tähän neljänteen näiden kolmen valiokunnan yhteiseen kokoukseen ja kiitän myös esittelijöiden ja varjoesittelijöiden toimintaa. Toimiikohan nyt mikrofoni? Ilmeisesti kyllä. Esittelijät ja varjoesittelijät ja muut ovat esittäneet tarkistuksia ja valmistelevat kompromisseja. Ja nyt haluaisin muistuttaa, että on hyvin tärkeää toimia tässä rakentavasti ja yhtenäisesti, koska parlamentin täytyy toimia yhdellä äänellä neuvoston kanssa käytävissä neuvotteluissa ja olen varma, että tähän kyllä pystymme. Okay. Thank you. Kiitoksia. Seuraavaksi siirrymme kolmen yhteisesittelijän puoleen. Rouva Katja Saval ja herrat Kukan ja Franchulitsa. Kuka haluaisi aloittaa? No, naiset ensin tietysti. Rouva Katja Saval, olkaa hyvä. Bueno, pues muchas gracias. Lämpimät kiitokset kolmelle puheenjohtajallemme. Kuten täällä jo on kommentoitukin, me jälleen tapaamme tässä kolme valiokunnan kesken. Tämähän on viimeinen yhteiskokouksemme ennen äänestyksiä vihreän viikon jälkeen. Ja haluaisinkin nyt ensin kiittää yhteisesittelijöitä Tämä työ on ollut hyvinkin monimutkaista. Meidän on täytynyt päästä yhteisymmärrykseen ensin aikatauluista, sitten ajatuksista ja kolmanneksi siitä, miten nämä ajatukset sitten kirjoitetaan ylös. Mutta uskon, että olemme saavuttaneet paljon ja tämä on ollut vähemmän hankalaa kuin odotin. Meillähän on kokemusta siitä, miten yhteisvaliokuntatyöskentely sujuu ja joskus kolmen valiokunnan kanssa työ on aika hankalaa. Se saattaa olla huomattavasti monimutkaisempaa, mutta uskon, että löysimme hyvän yhteistyön eh, hengen, josta puheenjohtaja Artuikin puhui. Haluaisin myös eh, kiittää muiden työstä näistä 386 tarkistuksesta. Erittäin hyvää yhteistyötä on tässä tehty, kun on valmisteltu myös kompromisseja. Toivottavasti äänestyksessä 24. päivä 4. voimme osoittaa tätä rakentavaa henkeä ja sitä, että Euroopan parlamentin tavoitteenahan tässä on nimenomaan parantaa käsiteltävänä olevaa ehdotusta. Ja tietysti haluaisin kiittää myös poliittisten ryhmien avustajia ja kolme valiokunnan sihteeristöä, koska sen lisäksi, että tässä nyt on täytynyt tehdä yhteistyötä kolmen esittelijän, kolmen valiokunnan kanssa. Meidän täytyy vielä työskennellä parlamentin uusien työskentelysääntöjen mukaisesti. Ja vaikka tavoitteena olikin yksinkertaistaa työtämme, niin me vielä tässä olemme tässä sopeutumisprosessissa. Sanoinhan tuossa äsken, että tämä on ollut monimutkaista. Tässä on ollut paljon ihmisiä mukana ja paljon tarkistuksia, mutta uskon, että me kaikki olemme tehneet työtä samassa hengessä ja samalla tavoitteella. Ja uskon, että nyt meillä on käsiteltävänä hyvä kompromissi. Tässä on vielä joitakin hienosäädettäviä asioita, mutta kokonaisuudessaan uskon, että kompromissi meillä on nyt käsissä. Meillä on 25 kompromissitarkistusta. Nämä on kolmen yhteisesittelijän nimissä esitetty ja uskon, että nämä merkittävästi parantavat tekstiä. En nyt mene yksityiskohtiin, koska olemme usein otteeseen puhuneet näistä, mutta haluaisin korostaa sitä, että Näissä kompromissitarkistuksissa olemme yrittäneet yhtäältä täydentää täydentävyyden määritelmää. Tämä oli meidän mielestämme avain kysymyksiä tässä tekstissä. Olemme paljon vielä tarkentaneet perustavoitteita. Yhtä lailla olemme halunneet korostaa ympäristöpolitiikkaa politiikkaa ja ilmastonmuutoksen torjuntapolitiikkaa, puolustaa niitä. Olemme halunneet vahvistaa myös tasa-arvopolitiikkaa ja enemmän painostaa sen suuntaan, että kunnioitettaisiin ihmisoikeuksia. Tämän lisäksi olemme lisänneet tämän tänne tulostaulukon, samoin kuin teimme myös esirahaston kanssa, koska tämä on tärkeä perustavan tärkeä väline, jotta saadaan tietynlainen indikaattori äh, nippu tähän niin, että voidaan näitä hankeehdokkaita arvioida syvällisesti ja varmistaa se, että täytetään ne kriteerit, jotka olemme halunneet asettaa tähän Yhtä lailla olemme vahvasti yksityiskohtaistaneet komission vuosiraporttia, joka sen täytyy esittää niin neuvostolle kuin parlamentille, ja siinä arvioidaan äh, rahaston toimintaa ja kaikkia yksityiskohtia ja on myös yhdellä kompromissitarkistuksella olemme täydentäneet artiklaa 17, jos oikein muistan, tämä liittyy tiedottamiseen ja avoimuuteen. Lopuksi vielä haluaisin sen lisäksi, että kiitän kaikkia yhteisesittelijöitä ja varjoesittelijöitä tehdystä työstä, niin sanoisin, että meidän täytyy vielä tätä äänestysluetteloa hienosäätää, mutta uskoisin, että äänestys, äänestysluettelo on lähestulkoon valmis ennen kuin pääsiäislomalle tästä lähdemme niin, että maanantai 24. päivä me sitten hyvin äänestämme. Yritämme nyt kolmen esittelijän kesken päästä mitä suurimmassa määrässä yhteisymmärryksiin niin, että meillä voi olla kolmen yhteisesittelijän suositus, mutta en vielä pysty vahvistamaan sitä, että kaikille tarkistuksille pystymme antamaan yhteisiä suosituksia, mutta suurimmasta osasta niistä varmasti pääsemme yhteisymmärrykseen. Kiitos. Thank you, dear colleague. And... Kiitokset, hyvä kollega. Seuraavaksi eh, Afetista edustaja Kukan. Chairman, uh... Would, uh... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin arvostaa budjettivaliokunnan puheenjohtajan sanoja. Se oli hyvin positiivinen ja rakentava näin vaikea asia pitäisi lähestyäkin tulevissa neuvotteluissa komission ja neuvoston kanssa. Kollega Gardia Zabal mainitsi monia asioita, minä ehkä puhun lyhyemmin. Ei minulla ongelma ole sen kanssa, mitä hän sanoi. Arvostan kovasti yhteistyötä minäkin yhteisesittelijöiden kanssa. Meillä oli asiallisia keskusteluja jotta saatiin aikaan paras ehdotus, joka mahdollista oli saada. Kahta asiaa käsittelisin alustuksessani. Yleishuomio ensin. Nyt on neljäs tilaisuus, kun kolme valiokuntaamme, DV, budjetti ja AFET keskustelevat tästä asiasta. Olen myös samaa mieltä, että asiakokonaisuus on vaikea ja vaativa ei pelkästään hallinnointinäkökulmasta, vaan myös sisällön, sisällön osalta. Alkuun toistaisin lyhyesti sen, minkä mainitsin jo edellisissä keskusteluissamme. EKKR-rahaston pitäisi olla innovatiivinen rahoitusväline. Ja sen pitäisi myötävaikuttaa yksityisen sektorin investointien kehittämiseen kehittyvissä ja vähiten kehittyvissä köyhissä maissa. EKKRn kautta haluamme antaa panoksemme kehitykseen. Silti välinettä ei pitäisi pitää kehitysapuvälineenä pelkästään. Pitäisi muistaa, että väline perustuu takuihin yksityisille investoijille. Ja täytyy saada houkuteltua pääomaa sellaisiin maihin ja sellaisille sektoreille, joissa on paljon riskiä ja joille muuten ei tulisi investointeja. Ja mielestäni sellaisenaan sen pitäisi stimuloida sosiaalista ja talouden kehitystä ja myötävaikuttaa siihen, että voidaan lievittää muuttoliikkeen perimmäisiä syitä. Tämä oli ajatus sen takana, että väline perustettiin. Tarkistuksista sitten, kuten mainittiin, niitä on 386. Haluaisin kiittää kollegoita panoksesta. Kuten mainittiin, niin tähän asti on keskusteltu noin 25 kompromissitarkistuksesta. Ja kuten sanoin, vaikka meillä on eri näkemykset jossakin asioissa, niin saatiin aikaan joitakin järkeviä ehdotuksia, sanoisin. Mielestäni, jotta välineestä voitaisiin saada toimiva, niin on tärkeää kalibroida sen fokusta ja mahdollista, että se voi toimia tehokkaasti. Siis tehokas toiminta mielestäni tarkoittaa sitä, että päätavoitteet ovat selvät, eikä ylirasiteta sitä lisätavoitteilla. Sen vuoksi en ole samaa mieltä siitä, että laajennetaan ja määritellään enemmän tämän välineen tavoitteita. Jotta pidetään ero mukana tämän välineen ja kehitysavun välillä, niin pitäisi olla selvää, että väline on täydentävä muiden välineiden osalta, mutta sen pitäisi toimia eri logiikan mukaan. Sen vuoksi on tarpeen, että väline juurrutetaan tehokkaasti. Siihen kuuluisi myös tehokas hallinnointirakenne ilman äh, tarpeettomia rasitteita, niin että ei saada aikaan lisäesteitä sille, että saadaan houkuteltua yksityisiä investointeja, eikä olla myöskään liian rajoittavia sille, että kansainväliset rahoituslaitokset osallistuisivat täytyy saada houkuteltua yksityisiä sijoittajia ja rahoituslaitoksia tavoitteena tukea liiketoimintaa, saada aikaan työpaikkoja ja saada paremmin rahoitusta erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille kehittyvissä maissa. Ja lopuksi. Jotta saadaan kunnollinen parlamentaarinen valvonta – strategisesta suunnasta välineessä, niin se on tärkeää. Tässä mielestäni ovat periaatteet, joita noudatin, kun keskustelin kompromissitarkistuksista. Ja äänestysohjeet laadin myöskin tämän mukaan. Vielä kerran kiitos kaikille, jotka asiakokonaisuutta ovat työstäneet. Kuten sanoin, keskustelut olivat sisältörikkaita. Mutta tärkein asia on saada aika väline, joka täyttää sen roolin, joka sille suunniteltiin. Kiitos puheenjohtaja. Edward Kukan, and now Mr. Kiitokset Edward Kukan ja seuraavaksi edustaja Fransulic. Uh, very much. Uh, Kiitos puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, arvon kollegat. No, minäkin haluan aivan ensiksi kiittää kiittää lämpimästi kahta muuta yhteisesittelijää sekä kaikkia varjoesittelijöitä yhteistyöstä. Me olemme todella tehneet hyvässä uskossa yhteistyötä ja nyt pyrimme saamaan aikaiseksi nämä 25 kompromissitarkistusta, jotka toivottavasti lopulta hyväksytään. Monia asiaa jo otettiin esille ja haluaisinkin vain välittää pari viestiä tästä hyvin tärkeästä välineestä, jota EU tulee jatkossa käyttämään erityisesti Afrikassa ja itäisen kumppanuuden maissa. Itse asiassa Euroopan kestävän kehityksen rahasto on sellainen paketti, jolla pyritään edistämään kestävän kehityksen tavoitetta, myöskin sosiaalista kehitystä ja sosiaalista osallisuutta ja parantamaan, se pyrkii myös parantamaan rahoituksen saamista saatavuutta ja lisäksi pyritään täytäntöön panemaan Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita ja lieventämään maahanmuuttoon liittyviä ongelmia. Haluaisin tähän rahastoon liittyen myös esittää muutaman kohdan, jotka tässä mietinnössä ovat mukana. Erityisesti on huomioitava täydentävyys, koska EKKR täytyy edistää kestävää kehitystä tukemalla sellaisia hankkeita, joita ei olisi voitu toteuttaa ilman tämän rahaston tukea tai joiden tulokset eivät olisi yhtä hyviä ilman tämän rahaston tukea. Tämä on se päätavoite. Lisäksi poliittinen johdonmukaisuus ulkoisessa investointiohjelmassa ja 2030 agendan täytäntöönpanossa on tärkeää huomioida. Lisäksi täytyy erityistä huomioita kiinnittää kiinnittää sellaisiin maihin, jotka ovat taloudellisesti hankalassa tilanteessa tai joissa on jonkinlainen konflikti. Täytyy tehdä erityistä yhteistyötä niiden ympäristöalan kehittämisen alalla esimerkiksi. Meillä on tuossa strategisessa johtoryhmässä neuvoa antava asema Euroopan parlamenttina. Tästä asemasta on tärkeää keskustella. Myös paikalliset takuut paikallis- tai kumppanimaat on nimettävä niin, että käytetään tiettyjä indikaattoreita. Niiden avulla täytyy varmistaa riippumaton ja avoin arviointi siitä, miten EKKRn takuurahastosta autettuja hankkeita on pystytty panemaan täytäntöön. Lisäksi on hyvin tärkeää varmistaa se, että Euroopan unionin edustustot saavat tietoa sellaisista hankkeista, joita voidaan rahoittaa Euroopan kestävän kehityksen rahaston kautta. Ja tätä tietoa on välitettävä kansalaisyhteiskunnalle ja kansalaisille kussakin maassa. Haluaisin vielä kiittää kaikkia, jotka ovat mukana tässä tärkeässä hankkeessa. Tarkoitan tietysti kahta muuta esittelijää sekä kaikkia varjoesittelijöitä, asiantuntijoita, avustajia ja muita, mutta viimeksi, mutta ei vähäisimpänä oikein hyvää pääsiäistä. So we've had the free... Kiitoksia. Nyt olemme kuulleet kolmea esittelijää. Minulla on täällä puheenvuoropyyntöjä seitsemältä kollegalta. Kaikilta varjoesittijältä luen nämä nimet nyt ja varmistaakseni, että saimme kaikkien nimet tänne. The names are... Nimet ovat seuraavat. Uh, Post, Mrs. Kienge, Mr. Vistesen, Mr. Ms. Ms. Hautala and Mr. Castaldo. We have to close at 12. Meidän täytyy päättää kokous kello 12.30, joten puhujalistan suljen nyt. Muut kollegat eivät valitettavasti voi käyttää puheenvuoroja ja pyydän teitä pitämään noin kahden minuutin puheajasta, koska meidän täytyy kokous päättää ajoissa. Ensin herra Pongar. Merci, monsieur le président. Je serai très, très bref. Hyvä puheenjohtaja. Puhun ihan lyhyesti. Haluaisin sanoa, että kollegat, jotka, kuten kollegat, jotka jo ovat puhuneet, niin minäkin korostan erinomaista työtä, jota tämän mietinnön eh, parissa on tehty. Ja onnittelen yhteisesittelijöitä ja varjoesittelijöitä kompromisseista, joita tässä on jo saatu luotua. Kiinnitän huomioon tarkistukseen 313, jonka DV-valiokunnan kollegojen kanssa yhdessä olen esittänyt. Ja sen mukaan, aina kun on mahdollista, niin EKKR täytyy toteuttaa tällaisten eri vasta, eurooppalaisten vastapuolien avulla. Kyse on jäsenvaltioista ja virastoista. Kyse on tuon ehdotuksen 10 artiklan kaksi kohdasta. Ja toivon, että valiokunta ottaa tämän ehdotuksen mukaan, jotta EKKRn täytäntöönpano on mahdollisimman tehokasta ja tätä voidaan sekä EU-tasolla että jäsenvaltioissa tehokkaasti toteuttaa. Merci. Kiitoksia. Edustaja Post. Thank you. I would also like to... Kiitoksia. Minäkin haluaisin aloittaa tässä kiittämällä kollegoja hyvästä yhteistyöstä, avoimuudesta ja valmiudesta käydä näitä neuvotteluja. Kuten aikaisemminkin on todettu, tämä on ensimmäinen kerta, kun parlamentilla, ei ole ensimmäinen kerta, kuin parlamentilla on kolme valiokuntaa mukana työssä. Työn koordinointi on ollut erittäin hyvää. Haluaisin tuoda esille muutamia perustavanlaatuisen tärkeitä seikkoja tästä. Yksi näistä on kestävän, kestävä kehitys ja ihmisoikeudet. EKKRn täytyy olla linjoillaan 2030 kestävän kehityksen tavoitteiden agendan mukainen ja tätä ohjaa ne, ohjaa ne tavoitteet, jotka ovat artiklassa 21. Tämä myös antaa oman panoksensa EUn kehitys- ja naapuruspolitiikalla. Tässä kontekstissa EKKRn pitäisi ennen kaikkea antaa panoksensa talous- ja sosiaalikehitykseen, erityisesti keskittyen köyhyyden poistamiseen, sosiaaliseen kehitykseen, arvokkaisiin työpaikkoihin, niihin taloudellisiin mahdollisuuksiin. Ja tässä täytyy puuttua todellisiin maahanmuuton perussyihin samalla vahvistaen oikeusvaltioperoaatetta, hyvää hallintoa, ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa. Tärkeää on myös ottaa huomioon yritysten yhteiskunnallinen vastuu. Kansalaisyhteiskunnan ja sen järjestöjen täysin mukana olo, sen täytyisi olla ekkr prosessin prioriteetteja. Avoimuus on äärimmäisen tärkeää, että voidaan muut kriteerit varmistaa. Avoimuus ajatellen esimerkiksi hanketietoja ja avoimuus myös edunsaajatasolla. Euroopan parlamentti, parlamentilla oli tärkeää, että parlamentti on mukana ekkr strategisessa johtokunnassa – ja EVRllä pitäisi olla tässä tarkkailija-asema. Sitten täydentävyydestä. On tähdellistä varmistaa se, että tämä on täydentävä yhdessä muiden aloitteiden kanssa niin, että varmistetaan se, että EKKRn operaatiot erotetaan esimerkiksi näistä ulkoista lainoista. Kiitoksia. I'll try to... My good colleague have... Yritän puhua lyhyesti kun kollegat puhuvat budjettipuolesta, niin minä puhun ulkoasiasta ja ke- kehitysyhteistyöstä. ECR-ryhmässä ajattelemme, että tämä on tärkeä mietintö, jolla voidaan puuttua muuttoliikkeen perimmäisiin syihin. Sen vuoksi haluaisimme nähdä, että se ei ole liian eriytyvä, eriytynyt tavoitteissaan. Tavoitteiden täytyy olla selkeä niin, että puututaan perimmäisiin syihin. Jos tähän tulee liian monia tasoja, niin sitten katoaa näköpiiristä se, että mikä olisi rahastojen tärkeys. Ja ECR näkökulmasta sen vuoksi voimme tukea yhden yhteisesti liian kukanin huomiota, joka sanoi, että on hyvin tärkeää, että tavoite on näköpiirissä – ja vältetään se, että vaihtoehtoisia visioita tulee liikaa tänne. Jos halutaan koko maailmaa syleille ja kaikkia hyviä asioita, mitä voitaisiin tehdä, niin sitten saatettaisiin päätyä johonkin sellaiseen, jonka kautta ei päädä selkeään menestyspolkuun. Ja haluaisimme nähdä, että mekanismi arvioidaan hyvin tulevaisuudessa, että varmistetaan, että varat käytetään mahdollisimman tehokkaasti ja että aiemmista virheistä opitaan tällaisten varojen käytössä. Ja yritetään myös parantaa jatkossa tehokkuutta. Kiitoksia. Seuraavaksi Rova Jättemäki. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvostan puheenjohtaja Artuin tavoitetta parlamentin yhteisestä kannasta. Se on se, mihin meidän todella pitää pyrkiä. Sitten kiitän hyvästä yhteistyöstä kollegojani ja nostaisin yhden asiakysymyksen esille, ja se on ilmaston osuus. Ilmastonmuutos, on merkittävä muuttoliikkeen taustatekijä ja juurisyy, eikä sen merkitys tulevaisuudessa tule varmastikaan vähenemään. Sen vuoksi toivoisin, että komission ja parlamentin EPP-ryhmän matalaa tavoitteen asettelua EFSD-asetuksessa voitaisiin, asetusesityksessä voitaisiin muuttaa. Otan yhden esimerkin, mihin se ilmastonmuutos voi johtaa. Syyrian konflikti alkoi siitä, kun siellä oli 2006-2011 sietämätön kuivuus, joka johti muuttoliikkeeseen ja loput me tiedämmekin. En halua sanoa, että Syyrian konflikti olisi yksin ilmastonmuutoksesta johtuva, mutta se on yksi, yksi juurisyy siellä ihan alussa. Komission ehdotuksessa ja EPPn kannassa vain 20 prosenttia EFSDn rahoituksesta ohjattaisiin ilmastonmuutosta hillitseviin projekteihin ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Ja investointiohjelma EFSin tavoite on 40 prosenttia ja Euroopan investointipankki tavoittelee kehitysmaissa 35 prosentin ilmastoosuutta vuoteen 2020 mennessä. Ja mielestäni on perusteltua, että tätä parlamentin tasoa nostetaan. Ja lopetan tähän, kun pamaus kuuluu. Kiitos. Thank you, dear colleague. Next is... Kiitokset. Ja seuraavaksi vihreän tarva Thank you, chair, or co-chairs. Uh... Kiitos puheenjohtaja ja yhteispuheenjohtajat. Uskon, että nyt on tultu pitkälle sitä kohti, että saadaan maailmanluokan väline aikaan, jolla otetaan yksityissektori mukaan kehitysponnisteluihin, tietysti mukaan lukee naapuruspolitiikka. Ja tehty työ tähän mennessä kompromissien eteen on tyydyttävää meidän, minun ryhmäni mielestä kaikissa kolmessa valiokunnassa. Muutamaa kohtaa haluaisin painottaa. Sitten kun 24. uskovakseni on varsinainen äänestys, edelleen pitäisi vahventaa täydentävyyttä, lisäarvoa ja lisällisyyttä välineessä, koska ei pitäisi haaskata veromaksien rajoja hankkeisiin, jotka saatetaan tai saatettaisiin toteuttaa joka tapauksessa ilman takuvälinettäkin, eli tarkistuksesta seitsemän ehdottaisin erillisäänestystä. Ja myöskin tällaisessa välineessä on tärkeää soveltaa erityiskriteeriä. Joitakin ehkä ei halu, asioita ei ehkä haluta rahoittaa isoja patoja tai hiiliin liittyviä hankkeita. Siis sellaisia laitoksia suljettaisiin pois, joilla ei pyritä siihen, että yleistavoitteita välineessä tuettaisiin, joihin kuuluu köyhyyden lievittäminen. Vihreän äänestö 54 pitäisi äänestää myöskin erillisesti, koska Täytyy olla sellainen mekanismi, joka ottaa huomioon ne, jotka hankkeista kärsivät. Sitten kun herra Jäätämäki puhui ilmastosta, jos meillä on mitään äh, tuntua siitä, että mitä kirjallinen asia on, niin tavoitetaso täytyy olla tie, tiukempi, koska tietysti neuvosto ei olisi niin neuvottelussa kunnianhimoinen kuin me ehkä haluaisimme olla. Kiitokset Rova Hautala ja seuraavaksi edustaja Castaldo EFDDstä. Thank you very much, dear chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin toki kertoa kannasta, joka meillä on tähän yhteiseen ähm, mietintöluonnokseen. Me suhtaudumme tähän myönteisesti ja optimistisesti. E R on ensimmäinen pilari Euroopan ulkoisen investointiohjelmassa. Ja meidän pitäisi tietysti edistää kestävän kehityksen tavoitteita ja puuttua muuttoliikkeen juurisyihin. Tämän, tämän rahaston täytyy olla sellainen, että se myös toimii. Erityisesti meidän täytyy otta, ottaa huomioon PK-yritykset ja tukea niitä. Meidän täytyy huolehtia siitä, että tässä eivät vain monikansalliset yritykset voita. Erityisesti PK-yritykset ovat tärkeitä. Nehän, niitä on paljon eri Euroopan maissa suuret investointihankkeet eivät välttämättä aina hyvin vaikuta työllisyyteen paikallisesti. Ja niissäkin pitäisi huomioida kuitenkin ympäristö- ja sosiaaliset näkökohdat. Ja siksi pitääkin syvällisesti arvioida tätä, jotta nähdään, mitkä ovat kustannukset ja hyödyt ja niiden suhde toisiinsa. Tämä on tärkeää unionin kansalaisten kannalta ja tässä on erityisesti korostettava kansalaisyhteiskunnan ja paikallisyhteisöjen osallistumista. Paikan päällä nämä hankkeet onnistuvat kaikista parhaiten, jos etukäteen kuullaan myös paikallisyhteisöjä. Ja tavoitteena tässä rahoituksessa pitää olla erityisesti se, että tuetaan paikallisyhteisöjä, pk-yrityksiä pienimuotoisesti ja perustavaa laatuista meille on se, että missään vaiheessa ei mene rahaa sellaisille toimijoille, jotka käyttävät vain veroparatiiseja hyödykseen. Ja EIPn e rooli valvonnassa on tärkeä. Me haluamme tietyn meidän täytyy tiettyjä tavoitteita nostaa, koska muuten meidän poliittiset tavoitteemme eivät voi toteutua. Kiitos. Thank you, Mr. Castaldo. herra Castaldo. Ja viimeiset kaksi puhujaa. Edustajat Kien, edustaja Kenga ensin, olkaa Grazie. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin aloitan kiittämällä kaikkia niitä, jotka ovat intensiivisesti tehneet töitä tämän hankkeen, tämän mietintöluonnoksen parissa. Tämä rahasto on hyvin tärkeä asia, koska se, se parantaa mahdollisuuksia investoida perimmäisiin syihin, jotka pakottavat ihmiset pakenemaan omalta alueeltaan ja omista maistaan. Ja Tätä täytyy edistää myös julkisen ja yksityisen kumppanuuden kautta. Ja minun mielestäni pitäisi erityisesti korostaa sitä, että rahoitusta on saatavilla ja erityisesti pk-yritysten saatavilla, koska tämä vaikuttaa myönteisesti myös työpaikkojen luomiseen. Ja tämä rahasto antaa mahdollisuuden myös edistää taloudellista eh, kehitystä, sellaista kehitystä talouden alalla, joka on sekä osallistavaa että kestävää. Ja tämä on hyvin tärkeää Afrikassa, kun ajatellaan nuorisotyöttömyyden suurta määrää on luotava eh, nuorille ja naisille erityisesti työpaikkoja. Ja samalla pitäisi voida taata eh, työ, työntekijöiden oikeudet. Tärkeä asia on myöskin elintarviketurvallisuus ja sietokyky, kestävyys niissä maissa, joissa tätä rahastoa tullaan käyttämään. Ja yksi asia, joka meitä erityisesti koskee, se on kompromissitarkistus 25, joka liittyy Euroopan parlamentin asemaan on myös olemassa AKT EUn parlamentaarinen edustajakokous. Ja myös tämän edustajakokouksen pitäisi saada tietoa siitä, miten kyseistä rahastoa tullaan pannaan panemaan täytäntöön. Eli ei pidä rajoittaa tätä kysymystä vain Euroopan parlamenttiin, vaan täytyy myös seurata sitä AKT EU-edustajakokouksessa. Kiitos. Thank you, dear colleague. Kiitokset, hyvä kollega. Ja seuraavaksi vielä edustaja Kon. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin kiitokset esittelijöiden työstä. Uskon, että kaiken sanotun lisäksi vielä yksi asia pitäisi tehdä selväksi. Mietintö lähtee siitä, että erityisesti maahanmuuttokriisin vuoksi täytyy toimia erityisesti Afrikassa. Jos näin on, sitten meillä pitäisi olla rohkeutta ei pelkästään sitä mainita, vaan sitten todellakin tehdä siitä yleiskonsepti eh, maahanmuuttokriisin ratkaisemiseksi ja vaatia sitä. Minun täytyy tunnustaa, että mitään tällaista äh, yleiskonseptia käsitettä tästä näe. Se voi olla yksi osatekijä ratkaisussa. Sekin on tärkeää, mutta tämä yleiskäsitys vielä puuttuu. Ja sitten epäilen vielä sitä, että kun ajatellaan rahoitusmahdollisuuksia takuihin, ja että laajennetaan pankkijärjestelmän puolelle, että sillä saadaan se tulos, jota halutaan. Me puhumme aina paremmasta avoimuudesta ja samaan aikaan yritämme nyt saada aikaan rahoitusjärjestelmän, jossa minulle on selkeää se, että sen kautta ei mitään avoimuutta saada aikaa. Siis voidaan sanoa, että haluamme lisällisyyttä, haluamme tämän sulkea pois ja jotain muuta ottaa mukaan. Mutta eihän se ole enää meidän käsissämme enää osittain. Sen vuoksi olisi rehellisempää sanoa, että investoikaamme Afrikkaan. Se on erityisen tärkeää tietysti mielestäni. Olisin valmis investoimaan jopa suurempia määriä. Mutta me EU-ssa, erityisesti meidän parlamenttimme, pitäisi pystyä sitten selkeästi tietämään, että mihin. Suoria investointeja mieluummin. Silloin voidaan tehdä paremmin infrastruktuurin eteen, erityisesti koulutuksen eteen. Nämä olisivat tärkeitä rakennustekijöitä minun mielestäni. Vis. Kiitokset, hyvä kollega. Tässä oli puheenvuorot kaikilta niitä kollegoilta, jotka halusivat puhua. Seuraavaksi komission edustaja ja ulkoasianhallinnon edustaja, haluaisitteko sanoa jotain? Voisitteko kertoa asemanne ja nimenne ja kahden minuutin puheenvuoro? I'm the head of unit. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen DEFCO-pääosaston rahoitusvälineyksikön pääjohtaja. Haluaisin yhdessä muiden kanssa tässä nyt kiittää kolmen valiokunnan esittelijöitä loistavasta työstä ja näistä moninaisista, mutta hyvin rakentavista tarkistuksista. Olemme valmiita tarttumaan haasteeseen, joita näissä tarkistuksissa tuodaan esille, eritoten mitä tulee täydentävyyteen, vaikka standardit kenties ovat kaikista korkeimmat, mitä yhteenkään kehitysyhteistyövälineeseen on tuotu tähän mennessä. Haluaisimme myös pitää asetuksen linjassaan ja toimivana ajatellen tämän hankkeen tarkoitusta, eli yksityisrahoituksen edistämistä, kannustamista. Että meidän näkökulmastamme tässä on joitakin erittäin tärkeitä asioita, yhtäältä institutionaalisia, ajatellen esimerkiksi Euroopan parlamentin edustettavuutta äh, sekä strategisessa että operatiivisessa johtoryhmässä, johtoryhmässä ja sitten toiseksi näitä delegoituja säädöksiä on sekä, jotka liittyvät täytäntöönpanoon ja tässä ajattelemme, että tässä saattaa tulla tiettyjä institutionaalisia yhteen törmäyksiä ajatellen strategista johtoryhmää ja delegoituja säädöksiä. Komissiolle EKKR osalta on tärkeää esittää ensimmäisiä konkreettisia tuloksia ajatellen EU-Afrikka eh, huippukokousta marraskuussa. Täytyy pystyä osoittamaan, että EU tarpeen se pystyy toimimaan nopeasti. Aikataulu on hyvin haastava, mutta me teemme kovasti työtä pystyäksemme tämän täyttämään. Ensimmäisiä konkreettisten tulosten joukossa tietysti pitäisi olla seikka, josta on sovittu strategisen ja operatiivisten johtoryhmien kokousten jälkeen tässä. Täytyy siellä luettelo rahoitusyhteistyökumppaneista ja tätä hanketta pitää pystyä tämän avulla myös sitten edistämään ajoissa ajatellen tätä EU-Afrikka-marraskuun huippukokousta. Kun ajatellaan nykyistä aikataulua, trilogiaa ja näitä proseduraalisia askelia, joita tässä tarvitaan, niin saattaa olla, että että emme pysty saavuttamaan tätä haluamamme tavoitetta, eli että tämä hyväksytään ennen kesälomataukoa. Teemme kovasti työtä kollegojen kanssa niin, että voidaan nähdä, mitä nyt menettelyllisellä tavalla voidaan tehdä. Mutta ajoitus on todella tärkeä seikka meille tämän asian suhteen. Kiitoksia. Thank you for your statement. I... Kiitokset tästä lausunnostanne. Olisi erittäin tärkeää saada tämä asia kuntoon ennen kesätaukoa. Toivottavasti kaikki täällä salissa pystyvät edesauttamaan tämän tavoitteen saavuttamista. Ulkoasian hallinnon edustaja, olkaa hyvä, kaksi minuuttia. Thank you. My name is Francesca Raimondi. Francesca Raimondi. Edustan globaaleja asioita ulkosuhdehallinnossa. Ja kuten tiedätte, niin minulle Tärkeimmät viestit ovat ne, jotka komission edustaja jo otti esille, mutta meille tässä jälleen aikataulu on olennainen. Ja myöskin se, että aletaan keskustelut edunsaajien kanssa, kumppanimaiden kanssa, mikä on myös hyvin tärkeää, että he ovat mukana mahdollisimman nopeasti päätöksenteossa. Kuten tiedätte, niin strateginen lautakunta, strategisen päätöksenteko to, täytyy toimia konsensuksen perusteella, ainakin toivomme, ja konsultaatiot heidän kanssaan täytyy valmistella. Mutta minä päätän tähän. You, madam. Kiitokset. Haluavatko yhteisesittelijät vielä sanoa jotain keskustelun loppuun? Ei, eivät näytä haluavan. Haluaisin vielä muistuttaa teille, että äänestys tästä järjestetään maanantaina 24. huhtikuuta kello 17.30. Jos muita kohtia ei ole, hyvät puheenjohtajat, onko teille mitään? Ei, selvä. Näin kokouksemme on päättynyt 11 minuuttia odotettua aikaisemmin. Hyvää lounastaukoa kaikille.